Sitten toinen tiedotusasia. Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Christine Revaux d'Allon Bonfoy korvaa Harlem Desirin alkaen 9. huhtikuuta 2014. Artiklan 7 mukaisesti kohta 1 liittyen Euroopan parlamentin jäsenten valintaan vapailla suorilla vaaleilla. Ja sitten artikla 4, kohta 1 ja 4 työjärjestyksestä. Sen nojalla Revoidalun Bonfoy on Euroopan parlamentin jäsen alkaen 9. huhtikuuta 2014. Onnittelut uudelle kollegalle ja artiklan, ko- artiklan 3 kohdan 2 mukaisesti niin kauan kun hänen valtakirjansa ei ole tarkistettu tai jos ei tule vastalauseita tähän nimitykseen, niin Hevon nauttii täysistä oikeuksista parlamentissa ja sen elementissä, koska aikaisemmin hän oli allekirjoittanut julistuksen siitä, että hänellä ei ole mitään virkaa halussa, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen toiminnan harjoittamisen kanssa. Sitten aloitamme keskustelun. Ensimmäinen kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu pankkiunionista. Meillä on Högmarkin mietintö luottolaitosten ja sijoituspalveluiden